I'm going to start the meeting. Um, thank... No niin, aloitamme kokouksen. Kiitoksia kaikille. tämän lähes nyt työmme loppu ennen kesätaukoa, mutta tätä ennen meillä on vielä kunnia keskustella Luxemburgin puheenjohtajuuskauden ensisijaisten tavoitteiden esittelyn kuuleminen. Täällä on varapääministeri Etienne Schneider. Hän on Euroopan parlamentin ystävä, koska 20 vuotta sitten te olitte tutkimusavustajana täällä. Ja tässä valiokunnassa me todellakin arvostamme sihteeristömme neuvonantajia tutkijahenkilökuntaa, koska tiedämme, että mitään ei tapahtuisi politiikassa ilman teidän tukeanne. Eli siitä on jo pitkä aika ja tämä osoittaa, että sieltä voi nousta huipulle. Te olette nyt varapääministeri, talousministeri, sisäisen turvallisuuden ministeri ja Tämä on valtavan tärkeä tehtävä. Te olette olleet myöskin juuri ja Live-valiokunnissa keskustelemassa, mutta teollisuusvaliokunta on vielä edessä. Eli on tärkeää, että esitämme nyt äärimmäisen älykkäitä kysymyksiä, koska kollegamme sitten arvioivat meitä. Ja te hiukan päivitätte sitä, mitä haluaisitte saada aikaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Ja sitten sen jälkeen otamme kysymyksiä. Ja meillä on aika tiukka aikataulu nyt ministerin osalta. Meillä on aikaa puoli viiteen. Eli kiitoksia ja saatte heti puheenvuoron. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja Viki. Arvoisat jäsenet, on suuri ilo minulle saada olla täällä tänään ja esitellä teille Luxemburgin puheenjohtajakauden ohjelma ja käydä avointa ja toivottavasti suoraa keskustelua kanssanne. Varmasti tiedätte, että sisämarkkinat ovat aina olleet tärkeä painopistealue Luxemburille. Sanoisin jopa, että se on aina ollut sydänasia meille. Mehän olemme pieni ja avoin maa, joka sijaitsee Euroopan sydämessä. Näin ollen suurin osa eh, talouden toiminnasta tapahtuu rajat ylittävästi ja hyvin toimivat sisämarkkinat ovat oleellisessa osassa, jotta yritykset voivat kasvaa ja laajentaa toimintaansa. Ja se on tärkeää myös, että kuluttajamme pääsevät käsiksi moniin tuotteisiin ja palveluihin. Tämän takia olemme hyvin tietoisia siitä, että mikä toimii hyvin tällä hetkellä, mutta myös siitä, mikä ei toimi. Paljon edistystä on tapahtunut viime vuosina, siitä huolimatta on useita esteitä, jotka ovat sen tiellä, että kuluttajat ja voi ostaa ja myydä ilman, että kohtaavat liikaa kuluja ja lainsäädännöllistä monimutkaisuutta EU-ssa. Luxemburg puheenjohtajakausi haluaa tarttua tähän Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksiin, jota on korostettu tärkeissä tutkimuksissa, jotka Euroopan parlamentti on laatinut. Me lainsäädäntövallan käyttäjät meitä tulee työmme hyvin, sillä tässä on suuret taloudellisia hyötyjä saavutettavissa. Tässä puhutaan ainakin 800 miljardista eurosta, toisin sanoen 4 prosenttia lisäkasvua EU-ssa olisi saatavissa. Ja olette samaa mieltä, että se on juuri se, mitä me tarvitsemme nykyisessä talouden tilanteessa, hyvät naiset ja herrat. Nyt haluan kertoa teille tärkeimmistä viesteistämme ja suurimmista painopistealueistamme Luxemburgin puheenjohtajakaudella, mitä tulee sisämarkkinoihin ja kilpailukykyyn laajasti katsottuna. Kilpailukykyneuvostolla on kaksi kokousta, ensimmäinen lokakuuta ja 30. marraskuuta. Epävirallinen kilpailukykyneuvoston kokous pidetään ensi maanantaina 20. päivä heinäkuuta Luxemburissa. Lähellä sydäntämme on kaksi suurta ajatuslinjaa. Haluamme edistää ja käyttää eurooppalaista lisäarvoa. Erityisesti haluamme tarttua tähän Euroopan yhdistämisen toteutumattomuuden kustannuksiin. Haluamme, että rajat ylittävät kulut vähenevät näin ollen eh, yritysten ei tarvitsisi aina noudattaa 28 kansallista lainsäädäntöä erikseen. Tämä pätee digitaalialaan, mutta myös eh, kun kirjoitetaan ulos, eli ollaan offline. Jos halutaan valtavirtaistaa tätä kilpailukykyä, niin pitää toimia kaikilla politiikan aloilla. Näin ollen on yhtä tärkeää vahvistaa sisämarkkinaulottuvuutta tärkeissä kilpailukykyä koskevissa asioissa taloudessamme – usein ne, niitä käsitellään muissa neuvoston kokoonpanoissa ja muissa valiokunnissa. Mielen tulevat, tulee erityisesti päästökauppajärjestelmän uudistus. Mitä tulee sisämarkkinoihin? Myönnän, että olemme melko erikoisessa tilanteessa nyt, kun tämä puheenjohtajakausi on alkanut. Meillä ei ole uusia lainsäädäntöhankkeita pöydällämme. Pääset toimet että komissio on suunnitellut, oliko se sitten digitaaliset sisämarkkinat tai uusi strategia, joka käsittelee tuotteiden ja palveluiden sisämarkkinoita, niin näitä uusia toimia vasta vuoden loppuun mennessä tai vasta vuonna 2016. Valitettavasti lainsäädäntöhankkeet, jotka meillä on nyt pöydällä, jotka aikaisempi komissio on ehdottanut, ovat käsittelemättä siksi, koska niitä on ollut hankala käsitellä kaiken kaikkiaan Tuotteiden turvallisuuspaketti on ollut neuvostossa lähes kaksi vuotta, ja no ei varmaan tarvitse sanoa yhtälle Charles de Moselle, joka on tehnyt huomattavan hienoa työtä täällä IMKossa, ja uudelle esittelijälle Rova Komille, että kuinka hankalaa tämä on. Kuten tiedätte, syy tähän umpikujaan liittyy alkuperämerkintöihin, eli tähän made in-merkintään valmistettu, joka jakaa jäsenvaltioita. Ja näin on aina ollut aikaisemminkin, muissakin hankkeissa. On ollut useita puheenjohtajakausia Liettua, Kreikka, Italia ja Latvia, jotka ovat pyrkineet pääsemään pois tästä umpikujasta kaikin keinoin valitettavasti turhaan. Luxemburg haluaisi päästä eteenpäin, mutta olemme tietoisia omista rajoistamme. Kun ei nyt ole uusia elementtejä tässä asiassa, niin tarvitaan uusi kanta jäsenvaltioiden kesken tai uusi ehdotus komissiolta, mutta muuten olisi vaikea, ilman näitä olisi vaikea tehdä suuria edistyksiä. Tilanne on hieman sama, jos ajatellaan asetusta, joka koskettaa sitä, että yksinkertaistetaan ajoneuvoja, jotka on rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa. Haluankin kiittää esittelijää jäsen Sharantsovaa, joka on ponnistellut kovasti tässä hankkeessa jäsenvaltiot ovat hyvin jakautuneet artiklan kolme suhteen, jos ajatellaan siis ajoneuvojen rekisteröintiä. On osoittanut hyvin monimutkaiseksi löytää yhteistä ymmärrystä tästä asiasta ja tästä kysymyksestä, joka on hyvin jakava ja ristiriitainen. Luotamme siihen, että voimme luottaa komission ja että se tarjoaa uusia kompromisseja, jotta keskustelua voidaan jatkaa kesätauon jälkeen. Lopuksi arvoisa jäsen Kallas. Tilanne on monimutkainen myös, jos ajatellaan direktiiviä, käsittelee tullirikkomuksia ja sanktioita, jotka siihen liittyvät. Neuvosto ja Luxemburgin valtio tulevat pyrkimään siihen, että saadaan vietyä töitä eteenpäin tältäkin osin. Mutta nyt haluaisin mainita myönteisempiä asioita. On sanomattakin selvää, että Digitaalisuus on meille suuri painopistealue kaikissa neuvostokokoonpanoissa. Luxemburgin puheenjohtajakausi tulee aloittamaan työt ensimmäisissä hankkeissa, jotka käsittelevät digitaaliset sisämarkkinat pakettia. Mieleen tulee erityisesti tekijän oikeuksien uudistaminen ja verkossa olevien kuluttajien oikeuksien uudistaminen. Sitten alankomaalaiset kollegat voivat jatkaa. Heillä on kyllä työstä. Odotamme myös innolla tuotteiden ja palveluiden sisämarkkinoiden paketti. Ja se olisi pitänyt hyväksyä viime kuussa, mutta se saadaan valmiiksi vasta lokakuun lopussa uusimpien tietojen mukaan. No niin, mainitsin nämä kaksi hanketta ja pyrimme saamaan nopeasti kunnianhimoisen poliittisen vastauksen komissiolle. Sillä on tärkeää varmistaa että toimimme kunnianhimoisesti työssämme ja lopputuloksena pitää olla se, että poistetaan rajat ylittävän kaupan esteet ja vähennetään yritysten hallinnollisia kuluja. Samalla pitää parantaa kuluttajien pääsyä tuotteisiin ja palveluihin online ja offline. Jos Eurooppa ei tee tätä, niin no kukaan ei sitä tee. Jäsenvaltiot eivät voi määrätä markkinoita, on meidän vastuutamme me, neuvosto ja te, parlamentti, yhdessä luoda todelliset sisämarkkinat. Ja vetoammekin teihin tältä osin. Lisäksi tulemme pohtimaan juridisia välineitä, joiden avulla saadaan täysin toimivat sisämarkkinat. Pitää esimerkiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta vakinaistaa harmonisointikysymyksissä. Yrityksemme tarvitsevat tätä Tämä liittyy suoraan tähän suuren pakettiin parempi lainsäädäntö, jonka komissio on juuri asettanut pöydälle. Varmaankin tarvitaan useita kuukausia, jotta voidaan sulatella tätä kunnanhimoista pakettia, joka tulee muuttamaan työskentelytapojamme. Tämänkin asian osalta toivomme parempaa koherenssia eri politiikkojen välillä. Parempi lainsäädäntö sitä ei voida pitää erillisenä asiana, irrallaan olevana asiana. Yritämme asettaa sen muiden politiikkojen keskiöön, erityisesti sisäpoli- sisämarkkina-asioissa, mutta pitää olla varovainen. Parempi lainsäädäntö välttämättä tarkoittaa sitä, että on vähemmän lainsäädäntöä. Kyse on siitä, että täytämme tavoitteet vähemmin kuluin. Tavoitteitammehan ovat muun muassa se, että saadaan sisämarkkinat luotua tai sosiaaliturva, ja niitä ei pidä kyseenalaistaa keinojen päästä tavoitteisiin pitää olla vähemmän monimutkaisia ja vähemmän kalliita. Pitää olla varovainen, jos eurooppalaisia direktiivejä poistetaan, niin saattaa tapahtua niin, että on 28 erillistä kansallista lainsäädäntöä. Tätä yrityksemme eivät halua ja kuluttajammekaan eivät tätä halua. Juridinen pirstalloituminen olisi kallista, vai samaan aikaan kun etsimme uusia taloudellisia kasvumahdollisuuksia. Nyt haluaisin puhua yrityspolitiikasta sanoin jo, että haluamme syventää kilpailukyvyn valtavirtaistamista ja samalla haluamme, että politiikkojen välinen koherenssi paranee. Näin ollen pyrimme uudistamaan kilpailukykyneuvoston työskentelytapoja, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon tekijöiden monimutkaisuus, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin. Jokaisen kilpailukykyneuvoston kokouksen aluksi haluaisin, että kävisimme tämän tarkistuslistan läpi kilpailukykyasioissa. Ajatuksena on, että käydään keskustelu avoimesti ministereiden ja komission kanssa. Pohditaan sitä, että mikä on talouden tilanne Euroopassa ensinnäkin, mukaan lukien mikä on mikrotalouden tilanne, ja toisaalta tilannekatsaus, mitkä hankkeet vaikuttavat kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin, kuuluvat ne sitten neuvoston toimivaltaan vai muiden neuvoston kokoonpanojen toimivaltaan. Ajatuksena on myös koordinoida toimintaa paremmin, kun komissio antaa uusia aloitteita. Tältä osin haluamme tehdä läheistä yhteistyötä komission ja sen kanssa. Tämä pätee myös siihen, kun pyrimme käymään läpi hänen lähettämänsä kirjettä, jossa käsitellään teollisuuspolitiikkaa. Luxemburgin yksi tärkeä painopiste on myös PK-yrityspolitiikkaa ja Small Business Actin tarkistus ja tulemme järjestämään konferenssin, suuren konferenssin Luxemburgissa 18. 19.20. marraskuuta SMI Assembly. Lopuksi käsittelisin lyhyesti vielä muitakin aiheita. Teolliset oikeudet Luxemburg pyrkii pääsemään sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa liikesalaisuusdirektiivin osalta. Trilogit alkavat äh, syyskuussa. Aloitamme myös työt, jotka liittyvät siihen, että tekijänoikeuksia uudistetaan, niin kuin sanoin aikaisemmin. Luxemburgin puheenjohtajakaudella aloitetaan myös työt liittyen ehdotuksiin, jotka on tehty direktiivistä koskien tällaisia epä, so, toimi, epäsopivia kaupallisia toimia B2B-asioissa. Ja tulee kuluttajapolitiikka valitettavasti. Meillä ei ole konkreettisia ehdotuksia käsillä. Mahdollisesti käymme keskustelua digitaalisten sisämarkkin, digitaalisten sisämarkkinoiden kuluttajastrategia-asioissa. Tämä vaikuttaa koko B2C-sektoriin. Sisämarkkinapolitiikka, liittyy se digitaalisuuteen tai ei, niin sen pitää mennä käsikädessä kuluttajapolitiikan kanssa, niin kuin tämän muutama sana sähköisen viestinnän asioista. Pääministeri Bettelhän pyysi minua esittelemään ne tänään lainsäädäntö hanke on kyseessä, joka on meille tärkeä painopistolla nimittäin nämä sähköisen viestinnän direktiivit. ne käsitellään muun muassa verkkojen turvallisuutta ja tiedon turvallisuutta. Lyhyesti sanotaan NIS. Kyberturvallisuus on asia, jota ei voida uhrata. Kyseessä ei ole mikään ylellisyys ja se ei ole valinnaista. Ja esittelijä herra Schwab tietää tämän hyvin. Taloutemme ja yhteiskuntamme ovat siitä riippuvaisia, ottamatta huomioon äh, materiaalisia rajoja markkinoiden toimijoilla on tässä tällaisia intressejä sopeuttaa toimenpiteensä kyberturvallisuusasioissa. Olemme vakuuttuneet, että Euroopasta voidaan tehdä esimerkki tapaus verkkoturvallisuusasioissa. Latvia aloitti työt jo parlamentin kanssa ja herra Schwabkin on ollut tässä aktiivinen ja saamme varmasti hyvän perustan sopimukselle. Luxemburgin puheenjohtajakaudella nämä käytännöt sitten pannaan täytäntöön ja pyrimme löytämään sovun tästä direktiivistä mandaattimme aikana ja olemme luottavaisia, että voimme tehdä kanssanne rakentavaa yhteistyötä tässä asiassa. Torilainsäädäntöhanke, joka on meille tärkeä, liittyy julkisten palveluiden verkkosivujen saatavuuteen. Tämä direktiivi on elintärkeä e-government-palvelujen käyttäjille, erityisesti vammaisille tämän myötä aktiivisesti, he voivat osallistua aktiiv- kaikki kansat voivat osallistua aktiivisesti ja julkisen sektorin tulee toimia tässä esimerkkinä. Jäsen Sovan esittelijä, hän tietää tämän myös ja olemme valmiit hyvän yhteistyöhön. Luxemburg pyrkii pääsemään tässä asiassa eteenpäin ja toivoo satavansa sen päätökseen. Vielä viimeinen sana tärkeästä painopistealueesta meille – joka liittyy digitaalisiin sisämarkkinoihin. Pyrimme saattamaan loppuun tietosuoja uudistuksen vuoden loppuun mennessä. Meidän pitää sopeuttaa nykysäännöt, ne ovat vuodelta 1995. Silloinhan internet oli vielä lapsen kengissään. Tänään taloutemme ja yhteiskuntamme perustavat siihen, että tietoa virtaa valtavasti rajan yli joka sekunti. Meistä uudistus tietosuoja-asioissa on mahdollista ja digitaalisille sisämarkkinoille enable, se on conditio sine qua non. Haaste on saada aikaan säännöt, jotka toimivat ja jotka ovat future proof, eli tulevaisuuden ehjät. Samalla pitää suojata kansalaisten perusoikeuksia, jotka ovat yhä Toivomme, että saavutamme tämän. Kiitoksia kovasti. That was a excellent, uh, run. Se oli erinomainen esittely monista eri asioista, jotka tietysti koskettavat monia valiokuntia, myöskin meitä. Täällä on nimiä puhelistalla. Jos haluatte puheaikaa, pyytäkää nyt. Täällä on nyt vasta kolmen nimeä. Ensin Rosa Tun. you very much for this really... Kiitos tästä erinomaisesta ja todella kiinnostavasta esityksestä. Luxemburg on pieni, mutta äärimmäisen tärkeä EU-maa, joka on antanut paljon ihmisiä ja poliittisesti muutenkin tämän organisaation olemassaololle – mitä digitaalisen sisämarkkinoihin tulee rahaa meillä ei ole. Mutta ja tästä tulee merkittävä asia. Minulla on useampi kysymys. Pois tästä, tästä made in asiasta, mitä hankalaa se on, mutta et sanonut, mitä sitten näin tehdä. Tilanne kun on mikä on. Mitä ehdotat? Miten aiot päästä tilanteesta pois? Sitten online-ostokset. Ymmärrän, että toisen keskustellaan. Onko sulla keinoa, miten saada yhteistä vastausta neuvostossa? Tämä on kestänyt 17 kuukautta. Meillä ei ole niin paljon aikaa odottaa. Ja lopuksi puhut kyberturvallisuudesta. Kuulin, että eh, vihapuhe olisi tulossa mukaan terrorismin vastaisen taisteluun kanssa. Onko tämä totta ja onko kohden tuntuviin tuloksiin mahdollisuuksia? Otetaan kolme kysymystä kerrallaan. Chaldemose ja sitten Dante. Annan puheenvuoroja tässä järjestyksessä, missä puheenvuoroja on pyynnetty. Eli Mose. Thank you so much. Uh, and Mr. Schneider, thank you. Kiitoksia tästä alustuksesta. Olen samaa mieltä siitä, että on ollut hyvin hankala tehdä työtä tämän tuoteturvallisuuspaketin kanssa. Ei niinkään täällä parlamentissa. Me hyvin nopeasti löysimme ratkaisuja ja teemme kompromisseja, mutta neuvostossa todellakin tilanne on hyvin hankala. Mutta tänä aamuna täällä valiokunnassa meillä oli ProSafein esitys. Sehän on järjestö, joka koordinoi yhteistoimia jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten välillä ja he tekevät hyvää työtä mutta saimme heiltä kuulla, että he tarvitsevat uutta lainsäädäntöä. He tarvitsevat parempaa lainsäädäntöä, jotta voidaan luoda paremmin toimivat sisämarkkinat ja luoda luottamusta kuluttajien keskuudessa, koska meillä on vielä paljon vaarallisia tuotteita markkinoilla. Tiedän kyllä, kuinka hankala tilanne on neuvostossa, mutta todellakin pyytäisin, että vielä yritätte saada tämän tuoteturvallisuusasian vietyä eteenpäin, koska me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä ja tiedämme, että tämä made in-kysymys on hankalin. Parlamentista on todettu, että me olemme valmiita neuvottelemaan siitä, mutta neuvoston pitää ensin löytää kanta. Eli toivottavasti nyt yritätte vielä löytää ratkaisun ja muistaa, muistamme kyllä, että tämä on hankala kysymys mutta halusin nimenomaan kertoa teille, että ihmiset, jotka tekevät työtä markkinavalvonnan ja tuoteturvallisuuden kanssa tässä valiokunnassa, me todellakin haluamme saada tämän lain kuntoon, koska se parantaa tuoteturvallisuutta niin paljon. Eli vielä poliittiset ryhmät, eli Diita seuraavaksi. Very much. Paljon kiitoksia Herra varapääministeri, kiitos, että tulitte valiokuntaamme ja että jaatte näkemyksenne prioriteeteista. Minä olen iloinen, että Luxemburg on puheenjohtajamaa, koska täällä on pitkä historia. Jos löydätte oikean tasapainon isojen jäsenmaiden ja EU-kansalaisten etujen välillä, joten ehkäpä teillä voi olla rooli tässä, että mutta saatte tallin asioista, jotka ovat pöydällä ja lanseeraatte uusia projekteja, projekteja, jotka erityisesti liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin. Olen iloinen, että prioriteettinne vastaavat omaa listaani, mutta kommentoisin nopeasti muutama asia. Sekin ajoneuvojen rekisteröinti olen kovin iloinen, että neuvosto on liikahtanut. Tässä meillä on velvollisuuksia kansalaisia kohtaan. Tuloksia täytyy saada aikaan. Toivon, että kompromissi löytyy teidän puheenjohtajakaudella. Että se tulee olemaan menestys. Markkinavalvonta, edellinen pohja, edes pohjat mainitsivat sen omasta näkökulmasta me haluamme nähdä lainsäädännön li, tarjoaman lisäarvon. Ja sitten täytyy löytää ratkaisu asiassa, joita ei ole vielä selvitetty. Verkkoesteettömyys, olen iloinen, että se mainittiin. Se oli seksikäs aihe, mutta tärkeä aihe. Se liittyy digitaalisesti listaan ehdotuksesta, ja on vain 19 sivua, joka auttaa miljoonia vammaisia pääsemään digitaaliseen maailmaan. Ja toivottavasti näemme tuloksen kaudellanne. Sitten tämä tulli, rangaistukset ja sanktiot. Tämä on ja Latvian avulla mennyt pitkälle, mutta tarvitaan loppu päälle painamista. Ja puheenjohtajakaudella ne on hyvä mahdollisuus saada tämä aikaan. Näillä lyhyillä huomioilla toivotan teidät tervetulleeksi. Odotan trilogeja ja hyvää onnea. Jens Nilsson. Jens. Tack så mycket och välkommen till utskottet. Kiitoksia, tervetuloa valiokuntaan. Meillä on kolme kysymystä, kai. Sieltä näyttää ainakin. Olen puheenjohtajana sosiaalisen talouden interryhmässä ja kysymykset liittyvät siihen. Tämä liittyy sisämarkkinoihin. Tai monet kysymykset, joita me työstämme Esimerkiksi tämä direktiivi näistä julkisista toimista. Kun minä kuuntelen jäsenmaita, kuulen vastustusta, mm, kuulemme, että piti asettaa äh, äh, sosiaalisia vaatimuksia julkisissa hankinnoissa, mutta vaikka uusi direktiivi on avannut ovia, osa jäsenvaltioista haluavat sulkea nämä ovet. Eivätkä halua antaa mahdollisuutta julkisissa hankinnoissa asettaa sosiaalisia kriteerejä. Me tulemme varmasti parlamentissa seuraamaan asiaa, mutta tuletteko te toimimaan niin, että on vielä suljeta, että sosiaaliset näkökulmat tulevat hankinnassa otetuksi huomioon? Ja sitten Kuuntelin ministeri Schmittiä viime viikolla. Ja olen kovin iloinen, että Luxemburg on priorisoinut sosiaalista vuoropuhelua ja sen syventämistä. On vaatimuksia sen eteen, että sosiaalisella taloudella olisi oikeudellinen muoto EU-tasolla – Tiedän, että ette voi vastata kysymykseen nyt, mutta haluan, haluamme, että tästä keskustellaan. Smithin johdolla sosiaalisesta taloudesta tullaan puhumaan ja silloin teidänkin täytyy voida vaikuttaa markkinoihin. Ja kolmas kysymys on selkeä esimerkki, että on olemassa esteitä rajat ylitävästä yhteistyöstä. Ja yksi esimerkki on nämä keskenäiset vakuutusyhtiöt, joilla ei ole mahdollisuuksia investoida muihin maihin. Asetukset estävät sit sen. Ja vaikka ne voisivat ottaa osaa Junkin suunnitelmaan investointeihin uusiin pk-yrityksiin ja rajat yrittäviin yrityksiin – näiden esteiden poistaminen on kohtuullinen vaatimus, joka pitäisi ottaa tässä listalle. Tiedän, että Smith yrittää tätä, mutta se varmasti vaikuttaa myös teidän työhönne. Niin, jos haluatte puheenvuoron, niin ilmoittakaa se nyt, niin laitan teidät tähän listalle. Eli luen, ketä tässä nyt on. I've got Nicola Dante, Catherine Steiner, Virginia Rossier, Olga Shenilova, Julia Reader, who's next, Lambert Swan Nisoroy, Dan Dalton, any, anyone else, and me. Ah, oh, sorry, Eva Parnova, thank you. And I will call them in. Yeah. yritän jakaa näitä puhuja, puhuja eri ryhmiin. Seuraavaksi Julia. Kiitos varapääministeri, että esittelitte ohjelmanne. Erityisesti mitä tulee digitaaliasioihin, niin paljon työtä meillä on edessämme. Ja yksi melko huolestuttava kehityssuunta, jota haluaisin korostaa ja haluaisin kuulla suunnitelmanne siihen liittyen. No totta kai teknologian kehitys on äärimmäisen nopeaa ja meillä on vaikeuksia pysyä mukana asetusten kanssa – siinä mielessä, että no itse asiassa sopimuksen löytäminen neuvoston kanssa kestää. Sen lisäksi usein, kun päätökseen on päästy, niin se on tarpeeksi kunnianhimoinen, että otetaan huomioon tapa, jolla digitaalisten teknologian käyttö on kehittynyt esimerkiksi verkon neutraaliussäännöksissä ollaan nähtävissä, että ei ole sopimusta käsillä siinä, että olisi tällaiset nolla, zero rate palvelut, vaikka yhä useimmat ihmiset käyttävät matkapuhelimia eivätkä tällaisia tavallisia internetyhteyksiä. Kollegani Jaransova on myös ottanut esille nämä viivästymät ja umpikujat julkisen palvelun nettisivujen estettömyydestä siirtyvät umpikujat. Siinä on sama ongelma, on hyvin vaikea varmistaa, että tämän tyyppiset asetukset ottavat huomioon eh, liikkuvat käyttäjät, esimerkiksi sovellusten esteettömyys ja palvelun esteettömyys varmistetaan ei ainoastaan vammaisille, vaan tämä on myös äärimmäisen tärkeää vanhemmille henkilöille ja yleisesti ottaen koko väestölle, joten haluaisin kuulla suunnitelmia tähän liittyen ainoastaan, miten aiotte pitää huolen siitä, että päästään nopeasti päätöksen näissä asioissa liittyen muassa tähän estettömyys tai julkisten palveluiden nettisivuestettömyys asioissa. Ja samalla pitäisi varmistaa, että jatkossa otetaan huomioon nämä asiat ja olla tämmöisiä kunnianhimoisia, jotta katetaan liikkuva, internetin liikkuva käyttö, niin kuin on nähtävissä nykyään. Kiitos. All of them now? Uh, why don't we take that first round and then we'll... Niin otetaan tämä ensimmäinen kierros nyt ja... Uh, donc, um, No niin. Eli netin saatavuuskysymys. Uskon, että siitä päästään sopimukseen aika pian. Ja sitten tämä julkisen tahon kysymys, eli että olisi kriteereitä, sosiaalisia kriteereitä, mutta täytyy myöntää, että ne on kyllä erittäin vaikeita määritellä. Ja myöskin täytyy muistaa, että nämä sosiaalikriteerit eivät enää ole keskustelun aiheena neuvostossa ja kuten kollega Nikola Schmidt totesi, niin hän palaa tähän asiaan, jotta neuvotteluja saadaan eteenpäin kun puhutaan solidaarisesta taloudesta, mutta puheenjohtajavaltio Luxemburgilla periaatteessa tukee ehdottomasti tällaisia sosiaalisia kriteereitä julkisissa tarjouskilpailuissa. Sitten tämä tuoteturvallisuuspaketti ja Made in-kysymykset – Joillinen, joillekin tällainen pakollinen merkintä on mahdotonta hyväksyä ja periaatteellisesti riippumatta siitä, kuinka monta sektoria tällä katetaan, ja toisille se on taas ehdottoman tärkeää, jotta paketti voidaan hyväksyä. Eli on vaikea kyllä löytää näissä olosuhteissa kompromissia. Kaikkea on jo yritetty viime kuukausina. Ja olen kyllä pettynyt siihen, että asia on nyt jumissa ja olette ihan oikeassa. Tämä on jumissa nyt ihan yhden ainoan kohdan takia. Komissio, komission apu ei myöskään ole auttanut tässä asiassa eteenpäin. Eli Luxemburg on valmis jatkamaan tätä työtä, mutta se on kuitenkin mahdollista ainoastaan mikäli esiin tulee uusia elementtejä, jotta voidaan jatkaa neuvotteluita. Nykyiseltä pohjalta se ei ole mahdollista. Eli Euroopan komissio on ehdottanut tätä Made in-kysymystä tietäen varsin hyvin tilanteen, eli sen pitäisi nyt esittää kompromisseja. Tiedän, että se on hankalaa. Ikävä kyllä minun täytyy tässä tuottaa teille pettymys, mutta ehkä meidän täytyy käyttää vähän viehätysvoimaamme, jotta saamme kantoja lähennettyä tulevina kuukausina. Sitten yksinkertaistaminen, mitä tulee rekisteröityjen ajoneuvojen kuljetukseen. Mitään kompromissiehdotusta ei ole saatu sellaisen tilanteeseen, että enemmistö olisi sitä tukenut. Zaran Sovakin on ottanut näitä asioita esille mietinnössä, mutta Luxemburg tarkastelee asetusta ja yritämme saada aikaan uusia kompromisseja. Kansalaiset eivät nyt ymmärrä, miksi ajoneuvojen rekisteröinti EU:ssa on niin monimutkaista, eli meidän pitää ehdottomasti löytää tähän ratkaisu kansalaisten hyväksi. Sitten nämä vihapuheet. No niitä ei ole katettu tässä NISS, eli tämä on tärkeä kysymys, mutta meidän täytyy varmistaa kuitenkin tärkeät palvelut. Eli tässä ikävä kyllä, minun täytyy jälleen tuottaa teille pettymys tässä aiheessa. Ja mitä muita tässä vielä oli? Eli netin saatavuuskysymykset, Näistä vielä keskustellaan ja on erittäin tärkeää, että saatavuus taataan myöskin mobiililaitteissa, älypuhelimissa. Eli olemme tässä varmasti samaa mieltä. Tässä varmaan tuli vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin. Jos ei, niin muistuttakaa, jos jotain jää vastaamatta. Sitten toinen kysymyskierros. ECRstä en antanut kenellekään puheenvuoroa. Minun olisi pitänyt toivottaa Edvard Zizak. Tervetulleeksi hän korvaa Andri Zuzak. Eli jos haluatte puheenvuoron, niin saatte puheenvuoron seuraavalla kierroksella, eli antakaa merkki. Eli tervetuloa. Sitten taas seuraavaksi Lambert ja sitten Nikola. ECR ja jos joku muu haluaa, niin ilmoittakaa. Kiitos. Minä olen Hollannin parlamentin jäsen ja, ja täytyy sanoa, että minä käyn aina Luxemburgin kautta, kun palaan Strasbourgista. Miten te lankin tuollainen yhteiskunta ja tuollaiset henkilökohtaiset tulot ja silti niin halpa maa. Teillä on joku salaisuus. Miten te pärjäätte noin alhaisella veroasteella? Niin alhaisilla tuoteveroilla. Erityisesti bensassa. Ihailuni maata, ne kohtaan. No nyt ehdotuksiin. Elämme aikaa, jolloin uutta lainsäädäntöä ei tule uutta panostusta ei ole. Se, mitä tehdään, sitä pitäisi tehdä paremmin, mutta nähtäväksi jää, mitä sisämarkkinoihin tulee. No, tässä otetaan takapakkia pikemminkin. Ehdotuksen otettu pois. Ja er-, erilaisessa asiassa on uusia materiaaleja, bioplastiikkaa, Uusia sovelluksia on. Niitä kehitetään EUn ulkopuolella. Ja niitä ei voi EUssa tuottaa. On uusia tuotteita, niitä viedään, mutta ei tiedetä sitä, minne ne saapuvat. Ei tiedetä, pitäisikö niiden mennä biojätteisiin, pitäisikö ne polttaa. On kaikenlaisia sisämarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Kentällä halutaan toimia. Tämä kierrätys on erittäin tärkeä. Me halusimme lisälainsäädäntöä. Hommamme myös, että on monia asioita, jotka ovat jumissa neuvostossa. Mitä me voimme tehdä? jotta kansalliset parlamentit omistautuisivat asialla samalla tavalla kuin puheenjohtajamaan. Täällä me usein keskustelemme poliittisten ryhmien kanssa, me palaamme kotiin, kuuntelemme kansallisia parlamentteja, ja sillä puhutaan yhtään sellaista asiasta kuin täällä. Digiagenda on ykkösasia, täällä ei sitten kotimaissa. Ymmärtääkö mitä tarkoitan? tässä iso kuilu. Miten saadaan kansalliset parlamentit motivoitumaan keskustelua? Kaikki nämä kansalliset edustajat, miten he sa- heidät saadaan mukaan? Dekladanti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapääministerille siitä, että hän on tullut paikalle. Hän esitteli tämän ohjelman, joka on hyvä. Voimme sitä tukea ja tyypilliseen luksemburilaiseen tyyliin. Se on hyvin luotettava. Me odotamme nyt paljon, koska teidän maanehan oli yksi EUn perustajavaltioista ja sieltä on tullut hyvin paljon poliittisia johtajia Eurooppaan. Ja esimerkiksi nyt komission puheenjohtaja on Luxemburgista. Eli varapääministeri, Ehkä tarvittaisiin luotettavuuden lisäksi myöskin hiukan kunnianhimoa. Se on kuitenkin tärkeä seikka, kun ratkaistaan ongelmia, ja viittaan tässä nyt muutamiin kysymyksiin. Tällä hetkellä ei ole paljon lainsäädäntöä käynnissä. Komissio on antanut jotain direktiivejä, mutta mitään lainsäädäntötekstejä ei ole tullut. Ja ainoastaan näiden tekstien avulla tietenkään ei viedä Eurooppaan eteenpäin ja toimielimiä, Eli mielestäni meillä pitäisi olla hiukan enemmän kunnianhimoa tehdä poliittisia valintoja hyvin monista aiheista. Ja tätä kunnianhimoa ei nyt oikein kuullut puheenvuorostanne. Tähän vastasitte jo muutaman kollegan kysymyksen liittyen artiklaan 7 ja tähän Made in-kysymykseen. On kaksi sulkuvähemmistöä neuvostossa, mutta edistystä on kuitenkin tapahtunut. Meillä on kuitenkin tutkimuksia, joiden mukaan joillain sektoreilla tämän tyyppisiä alkuperämerkintöjä pidetään hyvinä, hyödyllisinä eikä esteinä. Eli mielestäni tässä asiassa Luxemburg puheenjohtajavaltiona ei pelkästään voi todeta, että neuvostossa – ei ole enemmistöä tai että siellä on sitten erilaisia vähemmistöjä, jotka estävät asian etenemisen. Tässä pitää nyt ponnistella. Meillä pitää olla lähestymistapa tässä aiheessa, joka on kompromissi, kun katsotaan näitä vastakkaisia etuja, mutta Euroopassa näitä erilaisia etuja on joka ikisessä asiassa. Eli kuten muissakin asioissa tässäkin kohtaa, meidän pitää yrittää sovitella näitä asioita yhteen. Ja teidän maanne, joka on niin tärkeä ja arvostettu, kun, ajat, kun ajatellaan sen pientä kokoa, niin se voisi olla nyt tärkeässä roolissa tässä kysymyksessä. Ja sitten lopuksi tämä NIS-järjestelmä. Itse olen varjoesittelijä. Schwabhan on varmasti yrittänyt tässä asiassa löytää myöskin konsensusta, mutta Tamertil teitä vastaan, mutta te edustatte nyt neuvostoa ja parlamentti on edennyt tässä asiassa ja meidän täytyisi nyt löytää kompromissi neuvostossa, koska ihan objektiivisesti meidän pitäisi nyt todellakin löytää kompromissi tästä asiasta, joka on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan palveluiden, infrastruktuurien ja kansalaisten turvallisuutta me olemme tehneet asiassa jo paljon, eli nyt tämä viimeinen askel kuuluu nyt teille puheenjohtajavaltiona. Eli neuvoston pitää tässä nyt toimia seuraavaksi. Uh, Sitten ECRltä kysymys. Kolme asiaa. Tässä valiokunnassa on aina tuettu parempaa sääntelyä ja edeltäjäni aikana tämä oli ensimmäisiä valiokuntia, joka tuki vaikutusten arviointiyksikköä parlamentissa ja me olemme katsoneet myöskin omia tarkistuksiamme siellä. Eli kun teillä on kilpailuneuvosto, joka käsittelee parempaa sääntelyä, niin kuunnelkaa nyt sitten tätä asiantuntemusta koko parlamentista. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sisämarkkinoilla. Sitten sisämarkkinoista. Oli hyvä, että puhuitte kuinka tärkeä sisämarkkinat ovat yrittäjille ja kuluttajille myös Luxemburgissa. Miten voisimme ottaa jäsenvaltioita täytäntöönpanossa? Täytäntöönpano tarkastelu on nyt käynnistetty ja me esitämme sitten kysymyksiä komissiolle. Jos jäsenvaltiot haluavat tulla tänne kertomaan omista asioistaan jollain julkisella foorumilla, niin varmasti kollegat ihan mielellään käyttäisivät tällaista julkista keskustelua hyväkseen, jotta voisivat olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioihin. Eli millä tavalla voimme tukea teitä ja näkemyksiänne. Ja sitten digitaaliset sisämarkkinat, se on erittäin tärkeä kysymys ja meidän täytyy varmistaa, että sisämarkkina vastaa tarkoitustaan nyt digitaalisella kaudella. Haluan varmistaa, että lainsäädäntö, jota nyt laaditaan, korostaa digitaalista taloutta eikä mitenkään heikennä sitä ja että lainsäädäntö toimii yhteen niin, ettei ole sitten ristiriitaisia kantoja. En tiedä, tiedättekö, mutta televiestintäpaketti, jota juuri ylistitte, lähes kaatui aamu yhdeltä. Ja se pysyi kasassa ainoastaan siksi, että minä ja valiokunnan tiimi ja esittelijä teollisuusvaliokunnasta pakotimme ihmiset jäämään paikalle ja sanoi, että tästä on nyt saatava aikaan sopu. Muut ryhmät olivat jo lähdössä pois. Parlamentin enemmistö on hyvin niukka tällä hetkellä ja uudessa lainsäädännössä pitäisi olla hyvin täsmällinen näissä kysymyksissä. Eli vaihe vaiheelta voimme toteuttaa digitaaliset lisämarkkinat ja tämän NIS-direktiivin osalta erityisesti, jos katsotaan näitä määritelmiä, joita olemme saaneet komissiosta – liittyen internetalaan, niin meillä on jo nyt lainsäädäntöä, joka on vanhentunut. Mikä on hakukone, mikä on sähköisen kaupankäynnin foorumi, mitä on sosiaalinen media, onko siitä tullut hakukone, mitä on Amazon. Eli meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö on tehokasta myös tulevaisuudessa. Ja parlamentti on Nisin osalta sanonut, että meidän täytyy keskittyä nyt kriittisiin fyysisiin infrastruktuureihin ensin. Ja jos haluatte käsitellä tätä Nissiä huomenna, niin olemme valmiita sen. mutta jos internet aloitetaan mukaan, niin meidän täytyy valmistaa, että tässä toimitaan niin, että tulevaisuus otetaan huomioon. Jos joku vielä haluaa puheenvuoron, ilmoittakaa ja sitten jatkamme ja seuraavaksi Parvanoma ja sen jälkeen Tyler ja sitten kuulemme taas vastauksia. Uh, Kiitos, että tulitte tänne tänään varapääministeri. Ja mielenkiintoisesta esityksestä hyvin lyhyesti. Minua kiinnostaa tämä digitaalinen osio se johtuu siitä, että tulee dominoimaan sisämarkkinoita jo nyt. Joten minusta Luxemburgilla on kokemusta näistä asioista koska sillä on rajoja monen, monen jäsenvaltion kanssa, joten sillä on kokemusta rajat kaupasta ja teillähän on paljon kokemusta tästä, joten miten sitä hyödyntäen voisitte auttaa ö, lähentämään lainsäädäntöä ja halventaa sitä ja tehdä helpommaksi siirtää tuotteita ympäri Eurooppaa, sillä sehän on suuri este tällä hetkellä, jota kuluttajat kohtaavat, mutta myös yritykset. Ja yleisesti ottaen eurooppalaiset menettävät us, tässä uskonsa siihen, mitä sisämarkkinat voivat tarjota heille. Heitä on monia ja mikä on lisäarvo kuluttajille yleisesti ottaen, yleisesti kun on kriisejä, kuten Kreikan kriisi, ihmiset kysyvät, miten Eurooppa auttaa meitä ja Viki antoi esimerkin näistä verkkovierailuasioista, mutta on monia muitakin kysymyksiä, joissa mennään eteenpäin, joita mitä mieltä olette, mitä voimme oppia Luxemburgilta ja miten panna sen täytäntöön tulevina kuukausina jotta voisimme jotenkin varmistaa, että eurooppalaiset edelleen uskovat sen, että Euroopalla on jotakin tarjottavaa heille. Kiitos. Catherine Catherine. Thank you, madam. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos, että uusi varapääministeri tuli tänne. Monet ovat puhuneet digitaalisista asiasta ja se, että mainitsit esteettömyyden, sen liittyvän esteettömyyden ehdotuksen, se on tärkeää, koska monet verkkosivut eivät ole sen muotoisia, niin formatoituja, että monet vammaiset voivat niitä käyttää. Tämä, onko Luxemburgin sivut esteettömät. Monet meistä ovat oman siivonsa tarkastaneet ja huomanneet, että ne eivät ole tehokkaat. Ehkä tuo kannattaa sitten tsekata sitten Marrakesh-sopimus, joka on tämä tekijänoikeussopimus, jonka auttaa sokeita ja näkörajoittaisia ihmisiä. Vain 5 prosenttia kirjoista on tarjolla esteettömässä muodossa. Formaatissa on jotain, josta täällä on puhuttu, mutta jäsenvaltiot vielä estävät asioita etenemisen olemalla ratifioimatta jos Luxemburg voisi mitenkään edistää tätä agendaa ja digitaalisten markkinoiden strategiassa se heikon kohta on nämä taidot ja osaaminen. Mulla on raportti Skotlannista, joka liittyy digitaaliseen osallistumiseen. Siinä oli mielenkiintoinen näkökohta pk-yrityksestä, että 400 Skotlannin pk-yritystä puuttuu perusdigitaalitaidot, 20 000 pk-yritystä. Jos voitte mitenkään auttaa tuota agendaa, tämä on jotain näpeissä tuntuvaa. Ja emme edistä tätä digitaalista osaamista. Meillä ei ole mitään digitaalista kuilua, vaan digitaalinen rotko sen pitää pitää mielessä. Ja tästä PK-yrityssopikokouksesta pitäisi mainita jotain, me suhtaudumme niihin intohimoisesti, mitä voin taata, että kaikista jäsenvaltioista on edustusta ja teematkin. Että ehkä mä digitaalisia teemoja tässä yhteydessä, mutta se on tärkeää. Sitten tekijänoikeuskysymykset. vain sanoisit vähän enemmän, mitä, miltä olet copyright-ehdotuksista kuulemme, että me saamme ehdotuksen joulukuussa. Voi olla sitten tammikuu, voi olla teidän kaudella, voi olla Hollannin. Mutta on hyvä, että olet niin kiinnostunut niistä asioista, joista valiokuntammekin on kiinnostunut. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. I also would like to welcome... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa Luxemburgin puheenjohtajan valtion tervetulleeksi. Toivottavasti voimme nyt kansanne uudelleen käynnistää sisämarkkinat. Neuvostossa on ollut paljon jännitteitä. No, Euroopassa on edelleen kriisi, mutta myöskin liittyen investointisuunnitelmaan. Ja toivottavasti nyt voimme palata kilpailukykyyn, työpaikkoihin ja kasvuun, jotta voimme poistaa sirpaloitunutta, sirpaloitunutta sisämarkkinoita ja meillä pitää olla poliittista johtajuutta, jota tämä saadaan jälleen neuvoston käsiteltäväksi ja toivottavasti kilpailuneuvostossa kokoonnutte säännöllisesti. Pidän hyvänä sitä, että puhuitte palveluiden sisämarkkinoista. Meillähän on palveludirektiivin täytäntöönpanossa ongelmia ja tätä on käsitelty jo niin pitkään – ja haluaisin nyt tietää, mitä aiotte konkreettisesti tehdä, jotta sisämarkkinat palveluiden osalta saadaan rullaamaan. Meidän pitää myöskin keskittyä täytäntöönpanoon. Sehän on osa tätä ongelmaa ja tämä valiokunta on Vikin aloitteesta katsonut paljon tarkemmin maakohtaisia suosituksia ja sisämarkkinat on liitetty talouden ohjausjaksoon. Ja komission kanssa on katsottu, mitä nyt sitten tapahtuu tulkinnan ja täytäntöönpanon osalta jäsenvaltioissa. Sitten digitaaliset sisämarkkinat tietysti. Itse olen niitä, jotka haluaisivat, että nämä puitteet ovat selkeät. Haluamme avoimet ja vapaat internetjärjestelmät. Me emme halua mitään eurooppalaista internetsuverensuutta. Me emme halua jakaa internetiä osiin. Ja tämä pitäisi olla täysin itsestään selvää, mutta ikävä kyllä meidän täytyy nyt todeta, että me haluamme, että yrityksemme kilpailevat yhtäläisillä kilpailumahdollisuuksilla. Emme halua sulkea kolmansien maiden yrityksiä pois, koska emme ole hoitaneet asioita ja meillä on ri- ei ole riittävästi selkeyttä ja liikaa sääntelyä. Ja sitten pitää korostaa tätä parempaa sääntelyä, on hyvä, että korostatte sitä nyt puheenjohtajakaudellanne. Jotkut ymmärtävät väärin sen, mitä se tarkoittaa. Se liittyy parempaan sääntelyn vähempään byrokratian. Jotkut luulevat, että se on vähemmän työntekijöoikeuksia, vähemmän kuluttajaoikeuksia. Ja toivottavasti tällä puheenjohtajakaudella nyt pystymme välittämään tämän viestin, eli mistä täällä oikeasti puhutaan. Ja meidän täytyy vielä korostaa, ja toivottavasti tekin haluatte korostaa tätä kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa, standardien lähentäminen, sisämarkkinakysymykset ovat asioita, joilla on valtavasti väärinkäsityksiä eurooppalaisessa keskustelussa. Ja toivottavasti teidän kaudellanne voimme ottaa esiin faktoja, mistä kauppasopimuksessa on kysymys, mitä etuja siinä on, mutta meidän täytyy käydä keskustelua tosiasioiden pohjalta, eikä niin, että käytetään hyväksi kansalaisten perusteltuja pelkoja. Ja odottelemme ilolla yhteistyötä kanssanne. And then Olga. Josini, Olga ja sitten vielä Dan. Ja sitten tämä päättyy. Merci, monsieur le, le vice-premier ministre. Kiitos puheenjohtaja, kiitos vara pääministeri tästä selkeästä ja kattavasta esityksestä. Kiitos. Haluaisin käsitellä muutaman asian nopeasti. Haluaisin keskittyä kysymyksiin, jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin, jotka tarjoavat tärkeän ulottuvuuden rajat ylittävään kauppaan. Ja siltä osin pitää sanoa, että parempi sääntely lähestymistapa minusta se herättää muutaman kysymyksen, erityisesti mitä tulee tähän rajat ylittävään kauppaan minusta. Meidän tavoitteen pitäisi olla se, että markkinat, sisämarkkinat olisivat täydellinen integroidut, ja tämä tapahtuu kansallisen lainsäädännön lähentymisen myötä muun muassa. Ja komission tiedonanto digitaalisista markkinoista käsittelee mahdollisuutta, että olisi myyjämaan periaate, mikä minusta olisi täysin vastakohtainen, jos ajatellaan integroituja sisämarkkinoita – ja se on koko tämän kuluttajansuojan filosofian vastaista, koska silloin olisi, olisi 28 lainsäädäntöä keskenään kilpailuasemaan. Se hyödyttäisi myyjää ja mitä tulee kuluttajien suojien, sinähän pitää suojata heikoimpia eli kuluttajia. Ja tältä osin toivon, että voimme luottaa Luxemburgin puheenjohtaja valtion tuken, ettei se aseta kilpailuasemaan näitä myyjiä, mikä haittaisi kuluttajia. Palaisin myös näihin digitaalisiin jakamisen. Liian usein sitä käsitellään vain tekijänoikeusnäkökulmasta, mutta mitä tulee tekijänoikeusreformiin, haluaisin, että ei sekoitettaisi toisaalta tekijänoikeuksia toisaalta näitä digitaalisisällön oikeuksia. Luotan Dan Daltonin, että hän puhuu, puhuu tästä lisää, mutta no, en nyt halua paljastaa, mitä tulee kertomaan tästä mutta huomataan, että kyseessä on kaksi eri asiaa. Tekijänoikeuksiin liittyen kaikki uudistukset, niiden tavoitteena pitäisi olla se, että sallitaan, että artistit, taiteilijat voivat elää työllään ja pitää varoa, ettei leikata heidän tulojaan. Hehän luovat kuitenkin kulttuuria moninaisella tavalla Euroopassa ja kaikki voimme olla ylpeitä siitä, miten laadukasta meidän kulttuurimme kaiken kaikkiaan on. Mutta no, jos ajatellaan näitä jakeluoikeuksia, geoblokkauksen maarajoitusten ulottuvuus pitää varoa, että näitä kysymyksiä ei käsitellä siten, että siinä kyseenalaistetaan luomis, luomis, luomistaloutta ja siihen liittyviä sääntöjä. Nehän ovat tärkeitä kulttuurin näkökulmasta. Ja oli sitten kyse Eh, näiden taiteilijoiden palkkauksesta tai muista näkökulmista, niin eh, he eivät mielestäni saa tarpeeksi korvauksia tällä hetkellä ja sen sijaan, että käsiteltäisiin ainoastaan tekijänoikeusnäkökulmaa, niin pitäisi avata uudelleen kysymys siitä, että kenen vastuu on näistä digitaalisista sisällöistä. Toivottavasti voimme luottaa Luxemburgin tukeen tässä lopuksi. PK-yritykset. Keskustelua käydään parlamentissa siitä, että paikallistuotteita edistetään pk osalta, muun muassa nämä alueelliset merkinnät maataloustuotteissa tämän myötä nostetaan niiden arvovaltaa, tuetaan paikallista työllisyyttä, kuluttajat saavat myös paremmin tietoa, voidaan edistää laadukkaita tuotteita kaiken kaikkien Parlamentti hyvin pian saattaa päätöksen kesän jälkeen tämän hankkeen. Toivottavasti komissio on sitten samoilla linjoilla. Ja toivottavasti voimme luottaa myös Luxemburgin tukeen. Kiitos. Olka, sorry about... Sitten Olka. Mä pyydän anteeksi sitä. Sorry about... Ei mitään pahoiteltavaa. Hyvää iltapäivää ja tsekkiä puhutaan. Täsmällisiä kysymyksiä. Joukko asiat on tullut mainituksi, mutta Ensiksi kiittäisin alkupuheenvuorosta ja vastauksista. Ja myös kirjallisesta aineistosta, joka liittyy puheenjohtajakauden prioriteetteihin, kun luin toimintasuunnitelmastanne vähittäiskaupan suhteen. Mitä siihen oikein pitäisi kuulua? Kuuluuko siihen yritysten keskeiset hyvän tämän vastaiset käytänteet. Meillähän oli kiivas keskustelu aiheesta aamulla, ja tämän kysymyksen halusin esittää. Dan Dalton. Sitten Dan Dalton. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa varapääministeri. Minulla ei ole kovin paljon kokemusta Luxemburgista. Olen käynyt siellä vain tankkaamassa Brysselin ja Strasbourgin välisellä matkalla – mutta kun olen siellä asemalla, niin näen, miten sisämarkkinat toimivat hyvin näkyvällä tavalla. Siellä bensan hinta on ihaltavan alhaisella tasolla, ja silloin se on parempi koko alueen kuluttajille, jotka tulevat tankkaamaan Luxemburgin, ja tämä on klassinen esimerkki sisämarkkinoiden toiminnasta. Ikävä kyllä se sitten toimi digitaalisella alalla, koska kun menee naapurimahan, niin sitten Bizan hinnalla ei sinänsä ole merkitystä. Eli meidän täytyy katsoa, mitä voimme tehdä digitaalisten markkinoiden hyväksi, ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on positiivisempi lähestymistapa digitaalisten sisämarkkinoiden eduista, ja meidän täytyy muistaa myöskin tämä sukupolven vaihdos, joka on nyt käynnissä, erityisesti mitä tulee jaettuun talouteen ja tähän maantieteelliseen kysymykseen. Siellähän on paljon tätä sisältöä, mutta siellä sisämarkkinat ovat aika pienet. Ja sitten toinen kysymys. Nämä muut kuin tariffiesteet sisämarkkinoilla yleisesti. Nythän on puhuttu tästä uudesta esteestä pienille ja mikroyrityksille. Ja haluaisin, että meillä olisi jonkinlainen mekanismi, jolla voidaan tunnistaa nämä muut kuin tariffiesteet ja niihin voitaisiin puuttua Eli onko teillä tähän liittyen jotain ehdotuksia? Kiitos. Ask outside the room if anyone. Niin kysyin, oliko jolla kysymyksiä Twitterin kautta, ja yksi järjestö twittasi takaisin. Ja tässä aiheena on eurooppalainen sokeiden ja heikonäköisten järjestö. Eli tämä liittyy Catherine Stylerin kysymykseen. Eli he haluavat myöskin varmistaa, että digitaaliset markkinat ovat kaikkien käytössä. Ja erityisesti he sanovat, että he pitävät nettishoppailusta. He haluavat päästä nettiin ja haluavat käyttää myöskin audiovisuaalisia palveluita. Ja ehkä voi, tämän halusin teille kertoa, jotta voimme varmistaa, että nämä markkinat toimivat kaikkien osalta, eivät ainoastaan joidenkin. Eli tässä on sitten muutama kysymys vastattavana. Cool. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä mistä aloittaa, mutta onneksi oli kysymyksiä, jotka olivat kutakuinkin samoilla linjoilla, mutta no, aloitan tiedosta, joka on melko myönteinen, nimittäin tämä esteettömyys, joka koskee digitaalista tietoa Esimerkiksi Luxemburgin puheenjohtajakauden internetsivut on laadittu normin mukaisesti, jotka, laat, jotka salivat esteettömyyden vammaisille, joten ainakin olemme itse osoittaneet mallia. Englantilaiselle kollegalle haluaisin sanoa, että on muutakin kuin polttoaineen hinta, joka on halvempaa Luxemburgissa. Tämä pätee myös alkoholiin ja tupakkatuotteisiin, joten eh, tervetuloa! No niin, mitä tulee tähän jakelukysymykseen. Mekin haluamme mielellä nopeasti tuloksia komissiolta. Tämä liittyy siis markkinastrategian, jonka myötä komission tulee esitellä 21. lokakuuta tietojeni mukaan tuloksiaan. Otamme meillä yhteistyötä kanssanne näissä kysymyksissä. Sitten digitaaliset sisämarkkinat paljon. Puhetta oli siitä. Olen täysin samaa mieltä. Puheenjohtajanne kanssa hän sanoi, että pitää mennä vaihe vaiheelta, jos halutaan parantaa tilannetta, mutta riskinä on, että lainsäädäntö vanhentuu, jos ei mennä eteenpäin nopeammin. En muista kukaisesti kysymyksen, että miten tämä se toimii Luxemburgissa, tämä online, nämä verkkotilaukset, no luksemburilaiset, heillä on vaikeuksia samalla tavalla kuin monet muutkin eurooppalaiset pienissä maissa. Heillä ei ole siis pääsyä verkossa tiettyihin nostoksiin johtuen siitä yksinkertaisesti, että myyjä, hänellä ei ole keinoja noudattaa lainsäädäntöä, kaikkien kansallisten jäsenvaltion lainsäädäntöjä, joten kyllä tähän pitää löytää ratkaisu, joiden myötä voimme harmonisoida mahdollisimman paljon samalla pitää olla keskinäistä tunnustamista ja samalla pitää ottaa huomioon kuluttajien oikeudet, joten Tämä on varmastikin äärimmäisen vaikea kysymys ja siinä on eri intressejä, jotka on vaikea sovittaa yhteen. Mitäs vielä? Sisämarkkinoiden esteet. Siinä teemme työtä voimakkaasti, kun meillä on strategiat käsillä. Sisämarkkinat ensimmäinen lokakuuta sitten muut kuin esteet, tarifiesteet tulevat tähän strategiaan, niin lupasi ainakin komissio meille. Sitten Italian kollega puhui vielä tästä made in, eli valmistettu merkinnöistä. Enkä halua sanoa, että Luxemburg ei halua tehdä töitä, jotta löytäisiin kompromissi tai sopimus, mutta no, tehän tunnette tilanteen ja se on äärimmäisen hankala. Tämän huomioon, että kannat ovat jumissa. Joten jos teillä on ajatuksia tähän liittyen, jotakin kompromissia esittää, niin olisin teille hyvin kiitollinen, jos kertoisitte se minulle. Joka tapauksessa me kyllä työstämme tätä aihetta. Sitten palveludirektiivi, no komissio, sen pitäisi täyttää vastuunsa, jotta se rankaisisi niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet täytäntöön kunnolla direktiiviä, jos ne eivät ole siis antaneet yritysten käyttöön esimerkiksi tällaisia toimintayksiköitä. Viisi vuottahan on kulunut tämän transpositio aikarajan päättymisestä ja päätöksiin on ryhdyttävä nyt, vaikka ne saattavatkin suututtaa tiettyjä teitä. Mitä tulee puolestaan... Äh, niin. TTIPiin olemme samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että TTIP ei saa laskea normien tasoa, pitää säilyttää oikeus säätää lainsäädäntöä. Ja olemme sama, sama samalla kuin parlamentti ja pyrimme valmistelemaan työtämme tämän suuntaisesti. Kiitos siis parlamentille tasapainoisesta päätöslauselmasta tässä kysymyksessä. Sen myötä pystymme vahvistamaan kantaamme neuvotteluissa USAn kanssa ja ennen kaikkea näin pääsemme eteenpäin keskusteluissa. Tavoitteemme on edistää keskusteluita Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä, jotta sopimus saataisiin allekirjoittua Yhdysvaltain kanssa niin pian kuin mahdollista, mutta kuten sanon aikaisemmin, tämän pitää olla sopimus, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä. No niin, tiedä olenko unohtanut vielä jotakin. ehkä T-tippö tuli käsiteltyä. No niin, siinä kaikki. Ten more minutes, so if anybody thinks anything... Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, eli jos joltain unohtui jotain, niin taidot. to our implementation hour? Would you like to Sorry? That? Would you like to come to our Haluaisiko tulla täytäntöönpanoistuntoomme joskus? Onko teillä mitään valituksia tai asioita, joissa voisimme auttaa? Olisi hienompaa, olisi hienoa, jos useammat jäsenvaltiot kävisivät täällä. Mitä yhteistyötaloksi teen tulee? Ei missään nimessä pidä sokeasti jarruttaa. Kehitystä hyöty on erittäin merkittävää myös innovaation kannalta ja ajatellen myös crowdfundingia ja joukkorahoitusta. Ei myöskään pidä sallia epäterveitä käytänteitä markkinoilla. Kaikkien pitää voida hyötyä. Tasapaino ei ole helppo löytää. Tällä alueella ehkä enemmän kuin muualla yhden koon sukkalähestymistapa ei toimi. Luxemburg ottaa tämän huomioon, mutta vaikea tehdä että mitään konkreettista ilman komission panosta. Olen kuullut, että se tulee käsittelemään tätä tulevassa markkinastrategiassa, joka pitäisi tulla hyväksytyksi 21. lokakuuta. Ja meillä on mahdollisuus keskustella sitä 30. marraskuuta kilpailuneuvostossa ja sitten annamme viestikapulaan hollantilaisille kollegoille, jotka jatkavat. Kiitos. Very And, and, and of course, if you do want to have a... E- ja jos haluatte helpon kompromissin NIS-sopimuksesta, niin tulkaa neuvottelemaan parlamentin kanssa. No niin, kiitoksia, että tulitte tänne lykkyä tykö neuvoston kokoukseen ja me seuraamme hyvin läheisesti, mitä tapahtuu kilpailuneuvostossa. Ja toistan vielä, että tässä valiokunnassa on monia jäseniä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän paremman sääntelyn kanssa jo vuosikausia. Eli yrittäkää nyt hyödyntää kaikkia tätä asiantuntemusta ja tämä koskee kaikkia poliittisia ryhmiä. Eli kiitoksia, että olitte paikalla tänään. Thanks for the summer, Lucas. Yeah. Yeah.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

Um, I, I think um, we need to restart. Meidän täytyy nyt varmaan jatkaa, jos sopii. If we do go ahead of time, we will start the coordinators meeting early, if that okay? Seuraavaksi esityslistalla on Grappinin lausunto matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset. Ja on hienoa käsitellä tätä juuri ennen kesätaukoa ja nyt hetkellä, jolloin meidän täytyy tukea matkailua kaikkialla Euroopassa. Eli varmistakaa verkkoverailukysymykset ja muut ennen kuin lähdette kesätauolle. Eli seuraavaksi sitten puheenvuoron saa valmistelija Grappini ja matkailuvaliokunta on asiasta vastaava valiokunta. Eli nyt keskustelemme 105 tarkistuksesta. Maria, ole hyvä. Doamna președintă, uh, de la început vreau să... Kiitos, puheenjohtaja. No, aluksi olisin vain sanoa, että nautin paljon työskentelystä tämän hankkeen parissa. Meidän pitää löytää uusia tapoja edistää matkailua Euroopassa. Kun minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, niin tein varmaankin näkemykseni selväksi. Emme tarpeeksi painota matkailua eli turismia Siinä voidaan luoda työpaikkoja ja se voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioille. Tämä on sen takia odotettu lausunto. Mehän olemme kuitenkin imco valiokunta ja meidän pitää ottaa huomioon, minkälaisia strategioita on käytössä matkailualalla. Kiitos niille, jotka jättivät tarkistuksia. 105 niitä oli. Kaikki poliittiset ryhmät olivat mukana. Kiitokset myös varjoesittelijöille. Voin sanoa, että tapasimme hyvissä merkein, joten kiitos myös sihteeristölle heidän työstään. He tekivät kanssamme yhteistyötä näissä kokouksissa. No, hän keskustelimme varjoittelijoiden kanssa ja siitä, että voidaan sanoa, että asiat menevät oikeaan suuntaan. 105 tarkistusta siis oli. Onnistuimme neuvottelemaan poliittisten ryhmien kesken siten, että saimme aikaan 12 kompromissia. Sovimme, että jakaisimme yhden kompromissin kahteen 13 54 noista 105 tarkistuksesta on otettu huomioon noihin, tai heijastuvat noissa kompromissitarkistuksissa. Saimme paljon eh, poliittisilta ryhmiltä panosta ja ne tarjosivat eilen kantojaan, joten saimme muokattua asiakirjaa tavalla, joka ei vaikuta tähän sisällön kompromissin. Haluaisimme saavuttaa siinä juuri selkeyttä. No, kompromissitarkistukset yhdessä varjoityden kanssa onnistuimme tarkistusten jättäjien kanssa myös korostamaan näissä tarkistuksissa ja kompromississa sitä, miten tärkeää siis matkailuala on ja pyrimme katsomaan sitä, miten voimme edistää Eurooppaa matkakohteena miten voimme saada tämän toteutettua. Ja otimme huomioon sen, että me olemme IMCO-valikunnan jäseniä, joten meidän pitää pohtia tätä kuluttajien ja kuluttajan suojan näkökulmasta. Olemme tyytyväinen siihen, että varjoesittelijät olivat myöskin tietoisia tästä, joten korostimme tärkeyttä sille, että kuluttajien pitää saada oikeanlaista tietoa kuluttajan pitää tietää tarkalleen, että mistä on kyse ennen kuin he menevät matkalle ja sitten kun he ovat päässeet määränpäähän. Tarkistuksissa ja kompromisseissa pyrimme heijastamaan ajatusta siitä, että on tärkeää matkailualle sopeutua digitaalimarkkinoihin. Niitäkään ei voida unohtaa näitä ulottuvuuksia, jotka sisältyvät matkailualaan. Tämä tuli selväksi tarkistuksista, että halusimme ottaa huomioon aspektit kuten tietosuoja, sitä tarjotaan laadullista ja määrällistä tietoa kuluttajille. Transvaliokunta, sillä on tärkeä tehtävä tässä kaiken sanoa, että haluamme nähdä jo, enemmän johdonmaikaisuutta, mitä tulee muissa hotellien luokituksiin. Interryhmä P-kortituksesta puhui tässä myös. On hyvin vaikea saa, saa tietää, että minkälaiseen hotelliin on menossa, jos, jos neljän tähden hotellia vertaillaan kahden eri maan kesken esimerkiksi. Tästä keskusteltiin eilen, joten pohjimmista voitaisiin virtaviivastaa näitä hotelliluokituksia – Tämä liittyy siis pikemminkin hotelleihin kuin pienempiin majoitustyypeihin. Tarkistuksessa pyrimme myös ottamaan huomioon sen, että pitää ottaa huomioon subsidiariteetti. Muutamat kollegat korostivat sitä, että pk matkailualalla kohtaavat erityisiä haasteita minun kotimaassani. Tämä pätee myös muihin jäsenvaltioihin. No, tiedän sen, kun työskentelin matkailuministerinä. Useimmat operaattorit toimivat pk-yrityksinä, joten meidän tulee varmistaa, että meidän lainsäädäntömme tukee heitä. Kiitos Liitolle, Markolle, Olgalle ja kaikille niille, jotka jättivät tarkistuksia. Ja erityisesti kompromissin viisi laatioille haluaisimme varmistaa, että mainittaisiin selvästi matkailupalvelut ihmisille, joiden liikkuvuus on rajallista. Robert jätti monia tärkeitä tarkistuksia myös, jotka liittyvät joustavuuteen ja viisumijärjestelyihin ja rajan ylittämiseen. Mielestäni saimme hyvää työtä tehtyä, kun virtaviivaistettiin näitä ajatuksiamme. Ja se oli kaikki mahdollista sen myötä, että varjostelijat ovat hyvin osaavia ja tiesivät paljon matkailualasta ja tiedät kuinka tärkeä tämä teollisuuden ala oli. Jälleen kerran kiitoksia kovasti. Toivottavasti tämä tästä tulee hyvä äänestys. Thank you very much to the rapporteur. Kiitoksia esittelijälle ja sitten varjoesittelijät. EPPstä Carlos Coelho, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensiksi onnittelisin Rava Grappinia lausuntoluonnoksesta ja omistautumisesta yhteistyölle kompromissihengessä, jotta voimme välittää tämän lausunnon TRAN valiokunnalle ja pitäen kuluttajansuojan esille, kuten Rava Grappini mainitsi. Tarkistuksia ehdotettiin yli 100 kautta ryhmien, mikä kertoo, että tämä on poliittiselle ryhmille tärkeä asia, kuten jäsenvaltiollekin. Me eilen tapasimme yhdessä muiden varjasittelijoiden kanssa, ja tätä työtä tehtiin kompromissin hengessä. Tässä oli neljä päähuolen aihetta kautta ryhmien. Ensinnäkin turismiteollisuuden merkitys kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Digitaalisen agendan edistäminen turismiteollisuudessa kolmanneksi suoja. Erityisesti kuten, mitä tulee vaikeammassa asemassa olevien turistien asemaan. Puolamme lausuntoa. Olemme tyytyväisiä kompromissitarkistuksiin ja toivottavasti Tran-valiokunta sitten ottaa työmme huomioon. Kiitos. Se Coelho, um, Kiitoksia. ECRstä. Ai puhutte? Eli Dalton ECRstä, olkaa hyvä. Thank you, I give. Kiitoksia. Pyydän anteeksi Sulikin puolesta. Hän on varjoesittelijämme, mutta hän nyt ei ole paikalla. Hän antoi hiukan muistiinpanoja minulla kuitenkin, eli tässä on pari asiaa, joista haluamme puhua. Eli Kiitoksia valmistelijoille tästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut tässä asiassa. No, tärkein asia meille liittyy tähän eurooppalaisten matkakarttojen kysymykseen. No, se vaikuttaa ihan hyvältä ajatukselta ja kompromissi vaikuttaa kohtuulliselta, mutta haluamme varmistaa, että korostamme nyt näitä budjettivaikutuksia, eli tämän ei pitäisi olla liian kallista, koska meillä on rajalliset resurssit. Eikä meidän pitäisi lisätä budjettia, vaan meidän pitäisi löytää rahaa tähän olemassa olevasta budjetista. Eli kiitoksia valmistelijalle siitä, että valtaosa tarkistuksistamme otettiin mukaan, mutta haluaisimme koko tämän tarkistuksen mukaan, emmekä vain osa siitä. Ja esit- tässä on ehdotettu, että poistetaan verotusta kohdassa 5 No, verotushan kuuluu jäsenvaltioille. Tämä on toisiaisuusperiaatteessa liittyvä kysymys, vaikka jotkut valtiot tietysti ampuvat itseään jalkaan, kun velottavat valtavasti lentokenttämaksuja, mutta yksi asia liittyy kompromissiin yhdeksään. Ehkä meidän täytyy miettiä uudelleen tätä ehdotusta, että pk-yritysten pitäisi antaa asiakkaille tietoja heidän omalla kielellään. No tietysti ymmärrämme kyllä, mikä tässä tarkoituksena on, mutta onko tämä todella toteutettavissa käytännössä? Haluammeko, että jossain maaseudulla majatalo puhuu sataa kieltä vai pitäisikö tässä olla kyse vain EUn kielistä? Pitäisikö jonkun puhua sitten 24 kieltä? Varmaan sellaisiakin ihmisiä EUsta löytyy aika vähän. Tai sitten täytyy maksaa valtavia summia käännöksistä 24 kielelle. Ja tiedän, että se nyt ei ole kompromissin tarkoitus, mutta meidän täytyy vähän miettiä tätä sanamuotoa ja varmistaa, että tämä on kohtuullinen, koska muuten tämä saattaa vaikuttaa hiukan vaikealta saada läpi. Olemme iloisia siitä, että tässä on mainittu toissijaisuusperiaate kompromississa neljäs on pidetty siellä tekstissä. Eli siinä nämä muistiinpanoni. Eli me olemme aika tyytyväisiä tähän, kunhan teemme tämän pienen muutoksen kompromissiin yhdeksän. Ja kiitokset tästä sitoumuksesta. Thank you, Mr. Dal. Kiitoksia. Haluatko Presso lisätä nyt tässä vaiheessa jotain vai? Ehkä käymme läpi nämä muut ryhmät ensin. Selvä. Eli Allista Hosfoa. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut Grabiinille. Te tiedätte, tunnette hyvin tämän aiheen ja teillä on ollut tärkeitä vastuuta poliittisesti tässä tämä aihe. Siihen pitää löytää yhteisymmärrys, sillä tämä on aihe, jossa puolustamme yhteisiä intressejä. En ole vielä nähnyt yksityiskohtaisesti kompromissitarkastuksia, mutta teen niin pian tekään katsomassa ne, mutta voin vakuuttaa sen, että olen varmasti samaa mieltä periaatteista. Ryhmän nimissä haluaisin vielä korostaa muutamaa aspektia. Ne osoittavat hyvin sen, että tuomme IMKon puolelta selvennystä tähän aiheeseen, eli pitää pohtia yritysten roolia tällä alalla ja toisaalta pitää pohtia myös kuluttajien oikeuksia tästä aspektista. Eli ensinnäkin haluaisin sanoa, että turismissa pitää varmistaa se, että tämä on kattava lähestymistapa, sillä turismi koskettaa monia sektoreita. Se kattaa monia talouden aloja, liikenne, palvelut yleisesti ottaen, kaikki talouden sektorit, joita löytyy eri alueilla, joissa mennä, joihin matkustetaan. Nykyään puhutaan vihreästä matkailusta ja puhutaan myös kaupunkiturismista, teollisuusturismista ja jopa uskonnollista turismista, jos halutaan katsoa maiden perinteitä. Tämä on kaikki, kaikki äärimmäisen tärkeää, eli meidän tulee pitää huolta siitä, että turismi on, moni, turismia on monenlaista ja tarvitaan integroitu lähestymistapa EU-politiikkoihin, koska se on meille etu. EUhan on vanhin maanosa, jos ajatellaan turismiperintöä. Meillähän turismi alkoi ennen muita ja tiedämme, että kilpailua tulee paljon enemmän muilta maan osilta, joissa matkailu kehittyy myös. Jos siis haluaa pysyä matkailun majakkana kaikille niille, jotka tulevat, matkustavat tänne, niin meidän tulee nykyaikaistaa toimintojamme ja tästä näkökulmasta olisin mainita muutaman huomion. Totta kai pitää sopeutua digitalisoitumiseen Matkailulla pitää siis sopeuttaa digitalisoituminen, se on täysin välttämätöntä, jotta pysymme mukana kilpajuoksussa. Ja puhun jo aikaisemmin tästä integroista lähestymistavasta ja turismin suhteesta muihin sektoreihin toiseksi, jos halutaan myydä eurooppalaista turismia, niin meidän tulee olla vieläkin vaativampia palveluiden suhteen. Meidän tulee parantaa palvelujen laatua matkailualalla. Ja tämä pätee kaikkiin jäsenvaltioihin, vaikka tietyt jäsenvaltiot ovat edistyneempiä kuin muut. Mutta tulisi edelleenkin jatkaa parannustoimia tältä osin ja uskon myös, että meidän tulee tarkistaa kuluttajien oikeuksien tehokkuutta matkailualalla tai niiden toteutumisen tehokkuutta. Tätäkään ei ole vielä saavutettu täysin ja meidän tulee rakentaa siltoja ja linkkejä tämän ja muiden välineiden kanssa monilaisella välineen kanssa. Muun muassa on tiettyjä sovittelumekanismeja, jotka ovat tärkeitä turismin alalla. Mieleni tulevat myös se, kun tarkistettiin pakettimatkadirektiiviä. Pitää varmistaa kunnon täytäntöpano tältä osin. Muutama asia, josta olen hieman eri mieltä esittelijän kanssa, valmistajan kanssa haluaisin mainita ne jossain os, jossain kohtaa katsotaan, miten ne sopeutuvat sitten kompromissitarkistuksiin ja miten onnistutaan tasoittamaan näitä lieviä mielipideeroja. Ensinnäkin kyllä komission pitää antaa tietoa, tietoa kaikille saataville, mutta oli varmaan, onko komission tehtävä kehitellä näitä turistioppaita tai interaktiivisia karttoja Tämä kuuluu turismille itselleen, eikä se kuulu hallinnolle sinänsä, eikä komissiolle. Ja lopuksi tämmöinen toinen arkaluontoinen aihe. Haluaisin kuitenkin mainita sen, koska uskon, että tämä tulee palaamaan mandaatin aikana muissakin asioissa, eli miten nämä uudet talouden muodot erityisesti jos ajatellaan jakamisen taloutta huomioon paremmin matkailuasioissa, ajatellaan Airbnbtä, tiedämme, että tämä Uber-tapaus ei ole vielä käsitelty loppuun useissa jäsenvaltiossa, vaikka Uberissä oli kyse vain matkailusta, niin silti meidän pitää löytää kultainen keskitie toisaalta sen välillä, että on näitä uusia toiminnan muotoja, ja uusia toimijoita tällä talon alla ja toisaalta tämähän ei ole epäreilua kilpailua, mutta pitäisi ottaa huomioon yrittäjien ja kuluttajien oikeudet tällä alalla. Siinä kantani tähän mietintöön uskon, että löydämme tavan käsitellä sitä tasapainoisesti, mutta yleisesti ottaen valiokuntamme tulee löytämään nämä aspektit muissakin aiheissa, sillä Tämähän on aihe, joka kehittyy. Huomataan, että asiat ovat muuttumassa. Eräs eurooppalais-amerikkalaisen yrityksen johtaja, Publicist, yrityksen johtaja siis puhuu siitä, että yritykset yberisoituvat, Eli tämän mallin myötä monet asiat muuttuvat, eli kuluttajat ovat saman aikaan myyjiä. Matkailun alallahan on nähtykin jo maatilamatkailu, muun muassa bed and breakfast matkailua. No bed and breakfast hän alun alkujaan tarkoittaa sitä, että kuluttajasta tulee saman aikaan tuottaja myös. Tämä kaikki tulee kehittymään entisestään tulevaisuudessa, joten meidän tulee olla oikealla raiteella, jotta löydetään hyvä tasapaino innovaation välillä toisaalta, että säilytetään oikeudet eikä luoda aikaan epäreilua kilpailua. Kiitoksia vielä Krampinille. Jatkakaamme hyvää yhteistyötä. Merci beaucoup, Monsieur Rochefort. Kiitoksia. Muita varjoesittelyitä ei näy, eli Mitsi saa seuraavaksi puheenvuoron. Thank you, Chair. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Mariaa oikein hyvästä mietinnöstä. Erinomaisia ehdotuksia. Hän kattaa monia asioita, Turismi on erittäin tärkeä asia. Aihe, josta olen erityisen kiinnostunut, koska olen pienestä turismiriippuvaisesta maasta, Maltalta, kuten isatkin. Me pienet olemme riippuvaisia turismista, joka luo työpaikkoja, mahdollisuuksia, kasvua. Se on erityisen hyvä pienellä on erityishaasteensa, sanotaanko. Ne eivät voi luottaa sisäisen turismin vaikutuksiin. Ne eivät voi myydä omaa maata kansalaisilleen. Meidän täytyy pitää huolta, että me myymme maatamme kansainvälisesti, joka on suurempi haaste. Euroopan edistäminen sinällään on erinomainen idea mutta täytyy ottaa turismin kokonaisvaltainen näkemys ja osallistaa kaikki sidosryhmät. Marjalla tämä mietinnössä, muutkin ovat jo todenneet. Turismi koskee lähes kaikkea kaupoista, kuljetuksesta, lentoyhtiöistä, melkein kaikkiin. Niin tärkeää se on. Euroopalla on paljon potentiaalia, Voimme markkinoida Eurooppaa viemättä pohjaa pois. Kaikilla meillä on jotain tarjottavaa. Euroopan täytyy säilyttää asemamme. Meillä on niin paljon tarjottavaa kulttuurisesti, arkkitehtuurisesti, taiteellisesti, Tämä etumatka täytyy myös hyödyntää e-kauppaa. Se on tulevaisuutta. Tällä hetkellä kun ihmiset varaavat lomansa, he hyödyntävät internetvarauksia – sitä täytyy ajatella ja varmistaa kuluttajan suoja. Hieno mietintö. Ja olen koko joukon tarkistuksia ja onnittele Mariaa, koska hän on muiden varjostelijoiden kanssa tuottanut tärkeän mietinnön. The final speaker is Anna Maria Kratz. Kiitos. Lopuksi vielä Kratzabilta. Uh, I... Kiitoksia. Minäkin haluaisin liittyä tähän kuoroon, joka onnittelee esittelee hyvästä mietinnöstä, koska tässä on korostettu matkailualan merkitystä. Se on tärkeä osa Euroopan taloutta. Siellä on työpaikkojen luomismahdollisuutta. Ja Coelho ja Rochefort myöskin sanoivat, että meidän täytyy hyväksyä innovaatio, digitalisointi ja yrittäjyysmahdollisuudet, joita tällä alalla on. Erityisesti haluaisin tukea, ja nyt toista kaikkea mitä on jo sanottu, mutta kahdelle tarkistukselleni, jossa korostetaan, että integraatio on tärkeää ja pitää puuttua työttömyyteen. Ja matkailuala on tärkeää. Meillä pitää olla elävä maaseutu. Kyse on vihreästä matkailusta, maaseutun matkailusta, elintarvikematkailusta ja viljelijöistä on tullut yrittäjiä ja multitaskingia, ja tämä mahdollistaa uusia matkailumuotoja ja tämä myöskin mahdollistaa matkailun ja maaseudulla asumisen. Ja toivottavasti voitte tukea tarkistukseni. Maria, would you like to come Maria, haluatko, onko komissiosta täällä ketään? Niin kuunnellaanko komissiota ensin ja sitten vielä esittelijä. Francis Tudini. Niin, tervetuloa. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Suhtaan myönteisesti tähän liikennevaliokunnan mietintöön ja työhön, jota on tehty eri valiokunnissa. Olemme samalla linjalla kuin se, mitä sanoitte ja mitä ehdotatte näissä tarkistuksissa. Olemme tietoisia siitä, miten tärkeää matkailu on ja mitä potentiaalia siihen liittyy. Ja teemme kovasti töitä asian parissa tiedonantohan julkaistiin 2010 tämä strategia, jossa mainittiin 21 toimintaa, jotka vaan täytäntöön. Komissaisen Bienkovska puoltaa voimakkaasti sitä, että matkailusektori saadaan uutta potkua, ja hän on nostanut kahdeksan painopisteen ollut, että tämän vuoden alusta, joten nyt eh, me puuramme kovasti tämän asian parissa ja olemme valmiit tekemään yhteistyötä parlamentin jäsenten kanssa. Pyrimme siis parantamaan myös nykytoimiamme ja kohtaamaan uudet haasteet, joita on matkalla. Joten kiitos kovasti, että olette kiinnostuneet matkalasta. Kiitos. Thank you, and Maria back. Thank you. Kiitos, te Maria vielä. Mulțumesc, Vicky, foarte scurt. Vreau să mulțumesc. Kiitos, Vicky, lyhyesti. Kiitoksia vielä kovasti varjoesittelijöille kommenteista tänään myös. Ennustaan varjoistyölle kiitos myös Karasavilille ja muillekin, jotka ovat puhuneet asiasta tänä iltapäivänä. Ehkä yksi asia, johon kiinnitin huomiota, haluan selventää yhtä seikkaa. Aldeen varjoesittelijä korosti kolmea avainelementtiä, jotka näkyvät tässä mietinnössä. Tiedän, että eilen kuulimme Aalilta tästä eurooppalaisesta matkakartta kysymyksestä jo. Me emme halunneet pyytää komissiota laatimaan nämä kartat. Kyse onkin enemmänkin siitä, että laitetaan uusia strategioita, joilla voidaan edistää turismia. Tämä on se mitä emme halunneet nyt pysyä vanhoissa kannoissa, vaan esittää uusia ideoita. Eräs asia, jota minä olen toistellut, ja kiitos, että hyväksyt sen tänään, että olisi helpompi edistää Eurooppaa, jos meillä olisi eurooppalainen matkailukartta, matkakartta. Olen itse ollut tilanteissa, jossa korealainen tai kiinalainen turisti kysyy minulta eurooppalaista karttaa eri luolista, Tämä on hyvin vaikea tehdä jäsenvaltion tasolla yksin. Siispä me varmistaa, että me voisimme ehkä laatia lähestymistavan siihen, mitä voimme työstää asia yhdessä. Olen siis ollut ja silloin. Huomasin, että turisteja tuli Aasiasta esimerkiksi maahamme ja heillä oli parempi, että he saivat tietoa virtaviivaistumalla tavalla, sillä heidän kanssaan, että no mehän tulemme Eurooppaan, he eivät ajattele, että tulevat juuri matkustavat tiettyyn maahan vain Euroopassa. he haluavat keskittyä tiettyihin kokonaisuuksiin, kuten he haluavat nähdä eri luolia ympäri Eurooppaa, kuten sanoin, siinä vain esimerkki siis. Tämä meidän näkökulma, näitä strategioita voitaisiin kehitellä, kun ajatellaan sitä, miten voidaan edistää eurooppalaista matkailua alaa. Sihteeristön pitäneen auttaa tässä myös, joten jatkan näistä keskusteluista. Otan kyllä mukaan myös nämä kommentit, jotka esitettiin alderyhmän ja EPP-ryhmän toimista. Minusta meidän, no, tämä ehkä muuttaa tiettyjä sanamuotoja, ja se mitä kuulin tänään menee kyllä juuri tuohon suuntaan, että päästään eteenpäin. Joten kiitos vielä kerran kommenteistanne. Ja Toivon, että tämä lausunto auttaa liikennevaliokuntaa työssään. Meidän lähestymistapamme on sisämarkkina, lähestymistä vähän varmistaa, että saataisiin hyvä tasapaino kuluttajan suojan välillä. Eli miten suojellaan kuluttajia, he saavat laadukasta tietoa toisaalta ja toisaalta piti pohtia, miten voidaan vähentää kuluja, eli miten kuluttajat saavat tietyn tyyppisiä tietoja. Kyllä, samalla pitää myöskin ottaa huomioon digitaalinen turismi, sekin pystyy vähentämään kuluja. Emme halua liikaa taakkaa pk-yrityksille turismialalla, joten tämä kaikki huomioon ottaen eh, halusimme yksityiskohtaisesti käsitellä näitä aiheita lausunnossa. On monia eri palveluita matkailulla tarjolla Euroopassa tällä hetkellä, mutta niitä ei katsota kokonaisvaltaisesti mainittu, mutta tämä maatilamatkailu, vihreä matkailu ynnä muut, kaikki nämä eri aspektit, niitä voidaan edistää kokonaisvaltaisesti Euroopassa tässä hengessä. Siinä on siis kompromissitarkistusten henki ja uskon, että saamme kyllä yhteisymmärryksen aikaiseksi. Ja olen varma siitä, että liikennevaliokunta tulee myöskin Olen itsekin sinne jäsen ja yhdessä SD-kollegoiden kanssa toivottavasti näemme sitten työmehelmät. Tämä oli toinen tiimityöskentely. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten siirrymme viimeiseen kohtaan, eli hallinnollisten viranomaisten keskinäinen apu jotta voidaan varmistaa mm, oikeat menettelyt maan seutukysymyksissä. Tässä käsitellään neuvoston kantaa. Esittelijä on Saari. ja ennen kuin aloitamme keskustelun, minulla on tärkeä tekninen selvitys. Sen jälkeen kun komission ensimmäisen käsittelyn kanta toimitettiin parlamenttiin 25. päivä tekninen virhe huomattiin tekstissä ja se liittyy kohtaan 15 artikla 38 asetusluonnoksesta, jossa korjataan asetusta 50597. Kolmikantaneuvotteluissa parlamenttineuvosto ja komissio sopivat, että poistetaan kohta kolme tämänhetkisestä asetuksesta Ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa tämä kohta kolme jäi tekstiin. Eli näin ei pitänyt käydä. Ja siksi meidän täytyy nyt kohtaan 15 artikla 38 asetusluonnoksesta lisätä seuraava kohta. liittyen kohtaan kolme, eli että se on poistettu. Ja nyt sitten neuvosto voi tehdä tämän korjauksen tähän ensimmäisen käsittelyn kauttaan ja se lyhentää sitten jäsenvaltioiden hyväksyntämenettelyä. Ja he lähettävät sitten tämän korjatun tekstin ennen syyskuun täysistuntoa, jolloin äänestämme tästä korjatusta tekstistä. Eikö näin? Kyllä. Toivottavasti tämä tulee nyt selväksi ja Jaakon Saari siellä jo nyökyttelee. Eli kiitoksia. Ja asia tuli selväksi. Tuota, parlamentissa ja eh, Euroopan unionissa on paljon puhuttu nyt sääntelystä, hyvästä ja huonosta sääntelystä. Ja mä luulen, että tässä on kysymys nyt hyvästä sääntelystä, eli millä tavalla voimme nykyistä digitaalitekniikkaa käyttää hyväksemme – jotta eh, tullirikoksia voitaisiin estää. Ja, ja kun onnistumme estämään tullirikoksia, niin silloin eh, useita satoja miljoonia euroja eh, säästyy parempiin palveluihin. Todellakin ihan muistutan pari, pari asiaa lyhyesti vaan, että että näitä erityisen herkkiä tullirikoksille ovat kuten tupakka, alkoholi ja, ja itse asiassa se, että tämän uudistuksen jälkeen mm, vienti, vientitietoja nyt voidaan kahteen eri tietokantaan sisällyttää tähän päätietokantaan ja Container Status Messages CSM. Ja me valiokunnassa yhdessä varjoesittelijöiden kanssa sitten ehdotimme sitä, että jos on näkyvissä silloin, kun näitä tietoja yhdistellään, ja konttien liikkumista seurataan, niin jos havaitaan, havaitaan tämmöisiä riko, rikoksia, niin tätä aikaa lyhennetään siitä, että kun että voidaan asioissa lähteä toimenpiteisiin ja nyt sitten tämän jälkeen tämä neljän viikon periodi on se, jolloin ryhdytään toimenpiteisiin. Ja täällä Muuten tämä oli hyvin tekninen tämä faili, mutta äh, kaikissa näissä teknisissäkin faileissa on sitten poliittisia dimensioita, esimerkiksi millä tavalla liikesalaisuuksia pystytään sitten suojaamaan ja tämmöinen dataturvan äh, merkitys on myös tässä asiassa ollut hy- suuri ja tästä ollaan päästy hyviin ratkaisuihin. olen iloinen siitä, että löydettiin tämmöinen tasapainoinen ratkaisu, että voidaan tämmöistä herkkää dataa suojella ja liikesalaisuuksia, mutta samalla tehokkaasti estää sitten tulipetoksia. Ja neuvosto sitten loppujen lopuksi hyväksyi myös tämän lyhyemmän aikarajan, jotta saadaan liikkeelle tutkimuksia mahdollisista petoksista. Tämä on, niin kuin puheenjohtaja sanoi tuossa, niin on syyskuussa sitten täysistunnossa ja toivottavasti tulirikosten ennaltaehkäisy tästä paranee. Kiitoksia varjoesittelijöille. Would anybody else like to... Haluaako joku puheenvuoron? Koska mikäli ei, niin sitten vain annamme suurkiitokset Jaakon saarelle ja tullialan rikosten ennaltaehkäisy on tärkeä painopistealue, jota pitää työstää, eli kiitokset kovasti tästä työstä. Kiitos. No niin, sitten siirrymme koordinaattoreiden kokoukseen. Olemme viisi minuuttia aikataulusta edellä. Ja muistuttaisin yhden koordinaattorin pyynnöstä äänestämme 10 yli 9 huomenna. Thank you. Because after you voted, you can then go away. On- koska äänestämisen jälkeen voitte sitten lähteä kesätauolle. Jotkut sanoivat, että 10 yli 9 liian aikaisin. You can have breakfast with your family for the rest of the summer holiday, unless you're coming with us to the uh, delegation. Voitte viet kesällä sitten syödä aamiaista perheen kanssa, ellette lähde sitten valtuuskuntamatkalle Yhdysvaltoihin.